epäoikeudenmukaisuutta ja tämä pelaa juuri niiden käsin, joka haluaa Euroopan unionin hajoavan ja hajautuvan. Minä kyllä uskon, että useimmat ihmiset näiden seinien ulkopuolellakin haluavat lisää ja parempaa Eurooppaa niin, että voimme vastata maailman muuttumiseen ympäristöhaasteisiin, että voimme auttaa viljelijöitämme, erityisesti nyt niitä, jotka viime, viimeisinä ovat liittyneet Euroopan unioniin. He eivät kestä lisäleikkauksia, lisävyönkiristystä. Kuunnelkaamme ihmisiä myös näiden seinien ulkopuolella. Euroopan parlamentti on yhteislainsäätäjä ja jos te ette kuuntele meitä, jos te ette kuuntele meitä, niin eh, te ette saa hyväksyntää. Nimittäin meidän hyväksyntämme tarvitaan myös talousarviolle. Meidän tulisi mennä jopa pidemmälle kuin mitä komissio sanoo. Meidän tulisi saada teidät eh, kohti parlamentin kantaa. Kiitoksia. Näin olemme kuulleet eh, poliittisten ryhmien puheenvuorot. Seuraavaksi sitoutumattomat edustaja Lowe, minuutti. Thank you, Chairman. Kiitos puhemies. Hän, joka ei säästä, joutuu kärsimään, näin sanoi Kumfutse. Olen vain vähän aikaa ollut parlamentissa, mutta olen jo havainnut jotain aivan uutta. Täällä ei tarvitse ollenkaan huolehtia siitä, mitä mikäkin maksaa. Toimistot, laitteet, matkakulut, auton kuljettavat PR-toiminta, kaikki mahdolliset vallan symbolit saa käyttöönsä. Kustannuksista ei tarvitse säästää. Meillä ei ole kahta, vaan jopa kolme erillistä parlamentin rakennusta. Hiilijalanjälki on valtaisa. Sitä voisi helposti välttää. Tämä on vastoin kaikkea maalaisjärkeä. 500 miljoonaa kansalaista rahoittavat tätä kaikkea. Itse he ovat joutuneet köyhyyteen tämän kestämättömän eurokokeilun vuoksi. Määrän elvytys tukee sitä, mitä ei pitäisi kertakaikkiaan tukea. Tämä johtaa miinusmerkkisiin korkoihin ja rapauttaa kapitalismin perusjuuria. Se luo lisäksi valtavan suuren riskin esimerkiksi eläkeläisiä, jotka ovat etsimään tuloja muualta, jotka yrittävät lähteä pois tästä klubista tai uudistaa sitä, joutuvat ulkopuolelle. Katalaanit, keltaliivit, yhdistyneen kuningaskunnan brexitorit, tämä kaikki on uhrattu epädemokraattisella alttarilla, samalla kun pyritty luomaan eurooppalainen supervaltio. Samalla kun digitaalinen vallankumous vapauttaa yksikön, yksilön, Kumfutse on osoittanut olevansa oikeassa. Eurooppa voi riutoa ihan rauhassa, ellei sitten maalaisjärki täällä voita tällaista tuhlailumentaliteettia. Next speaker on the list. Kiitokset. Seuraava puhuja puhelistalla on kollega Olbricht ja siellä hän onkin. Pani przewodnicząca, <clears throat> panie komisarzu, panie ministrze. To jest ostatni rok. No kiitoksia puhemies. Tämä on e, viimeinen vuosi tätä rahoituskehystä ja tämä on äärimmäisen tärkeä vuosi, koska tässä nyt jo osoitetaan suuntaan seuraavalle rahoituskehykselle. Vuosi 2020 tulee kyllä vaikuttamaan hyvin paljon siihen, miten toimimme myös vuoden 2020 jälkeen tulevina vuosina. Nyt pöydällä on kolme ehdotusta, komission ehdotus, neuvoston ehdotus ja Euroopan parlamentin ehdotus. Ne ovat kyllä hyvin, hyvin erilaisia muutenkin kuin numerojen suhteen. Me nimittäin emme halua puhua yksinomaan rahasummista budjetissa. Ei, me haluamme puhua myös sisällöstä. Me haluamme puhua siitä, mihinkä me rahat haluamme käyttää ja mitä mikäkin maksaa. Ja tätä varten me olemme myös tarjonneet näiden numerojen lisäksi tiettyjä toimintaehdotuksia. Meillä on sellainen vaikutelma, että Neuvosto lähestyy asioita kuin tilin tarkastaja tai kirjanpitäjä hyvin teknisesti. Euroopan parlamentti taas äh, pohtii sitä, että mihinkä me nämä rahamme haluamme käyttää paitsi vuonna 2020 myös 2021 ja tämän jälkeen. Siksi äh, tämä keskustelu ensi vuoden talousarviosta on niin tärkeää meille. Tämä koskee paitsi ensi vuotta myös monia vuosia sen jälkeen. Ja yhteisessä äh, vallankäyttäjänä meidän täytyy olla tässä hyvin vahvoja. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Gualminia. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Kaksi pilaria budjetissa halutaan hyväksyä yhtäältä työ ja kasvu ja sosiaalinen ulottuvuus ja sitten taas ympäristöasiat. Nämä kaksi suurta tavoitetta yhdistyvät toisiinsa nuoren sukupolven kautta. Juuri he ovat pyytäneet meiltä poikkeuksellisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen suhteen. He juuri tarvitsevat välineitä, joilla päästään työmarkkinoille, jotta voidaan kasvaa, jotta voidaan kouluttautua, jotta he voisivat toteuttaa itseään ja taitojaan vastaan. Ja me sosialisteina ilahdumme siitä, että 337 miljoonaa lisävaroja on tarjottu sovittu nuorisotakuulle parlamentin pyynnöstä, jotta nuoret pääsisivät myö- työmarkkinoilla. Viisi miljoonaa nuorta Euroopassa ovat mukana näiden, näiden välineiden piilissä. Kolme ja puoli miljoonaa löytä- löytävät niiden avulla tulevaisuuden tien. Haluamme sellaisen budjetin, joka olisi sellainen, joka tyydyttää nuorta sukupolvea, jotta heillä olisi todella, todellista toivoa tulevaisuutensa suhteen. Kiitokset ja seuraava puhuja kollega Chastel, puolitoista minuuttia. Merci madame la présidente, chers collègues. Si nous... Kiitos puhemies kollegat. Mikäli me haluamme kunnianhimoisen talousarvion onnea varten, meidän täytyy olla yhtenäisiä. Meidän täytyy olla esittelijöidemme takana, joita kiitän heidän tekemästään työstä, joka hyväksyttiin suurella enemmistöllä vuonna 2020. Kun otetaan huomioon nykytilanne, se, mitä viime viikolla tapahtui, ja kaikki sen kielteiset seuraamukset, neuvottelut, jotka liittyvät Euroopan unionin talousarvioon, ei voida sulkea pois siitä että joudutaan menemään väliaikaisiin 12 osiin, mikä tarkoittaa sitä, että kuukaudessa käytetään tämän vuoden talousarvioista yksi 12 osa. Tätä ne voimme pitää kiinni me olipa sitten kyse ilmastosta, sosiaalista asioista tai talousasioista. Esimerkiksi horisontti 2020 tai Eurooppaan yhteenliittämishankkeet, Erasmus Plus, nuorisotyöllisyys ja ihan erityisestikin nuorisoaloite. Nämä kaikki kärsivät huomenna. Mikäli neuvosto hylkää suorata kädeltä kaikki meidän ehdotuksemme, niin vaikuttaa siltä, että neuvosto ei edes halua minkäänlaista kunnianhimoista kompromissia. Kun huomenna massiivisesti äänestämme mietinnön puolesta, lähetämme selkeän yhtenäisyyden viestiin. Tämä mahdollistaa sen, että hyvin nopeasti täytyisi voida vastata kiireellisiin ongelmiin, nuorison, ilmastoon ja talouteen kohdistuviin ongelmiin 2,7 miljardia on selkeä viesti, joka osoittaa, että haluamme uuden sukupolven politiikkaa ja ohjelmointia unionia varten. Kiitokset. Seuraava puhuja kollega Geese. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvon kollegat. Vuoden 2020 talousarvio valmistelee maanosamme tulevaisuutta varten. Tarvitaan lisätoimia ilmaston suojelemiseksi, nuorisotyöttömyyttä torjumiseen ja myöskin eurooppalaisten arvojen puolustamiseen. Kaikki tämä tarkoittaa lisää rahaa myös niiden ihmisten suojelemiseksi, jotka pakenevat sotaa ja kurjuutta ja kolkuttavat Euroopan porteilla. Me tarvitsemme ihmisoikeuksien puolustamiseksi tuon meripelastusjärjestelmän, jota Euroopan parlamentti on ehdottanut. Meidän kansalaisemme, ja tämän sanon erityisesti kristillisdemokraateille, kristityille, jotka sulkevat silmänsä välimeren kärsimykseltä, No ajatelkaa niitä lapsia, jotka jotain päiviä sitten kuolleena huuhtoutuivat Lampedusan rannoille. Kollegat, tukekaa meidän ehdotustamme meripelastusjärjestelmäksi. Budjettivaliokunta on sitä tukenut jo kaksi kertaa. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi kollega David, yksi minuutti, olkaa hyvä. Vážená paní předsedající, chci zde vyjádřit nespokojenost s poklesem výdajů na zemědělství niin, kiitoksia. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni maatalousmäärärahojen suhteen. Me emme suinkaan tasapainota epätasapainoa lisävaroilla, vaan se itse asiassa vain lisää ristiriitoja tai epätasapainoa eri alueiden välillä. Agri-valiokunta oli täysin tätä ehdotettua tointa vastaan. Me tuemme vähemmän viljelijöitä maahanmuuton kautta. Me maksamme tukia Turkkiin ja tuemme maahanmuuttajia siellä. Ja samaan aikaan, kun Turkki harjoittaa laittomia sotilastoimia Pohjois-Syyriassa, vainoaa sen asukkaita ja väittää, että se haluaa kotouttaa maahantulijat siellä, vaikka siellä oli mitään infrastruktuuria. Tämä on yksi syistä, miksi emme voi tukea 2020 vuoden talousarvio luonnosta. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Van Overveld, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät läsnäolijat. 2020 on viimeinen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen vuosi. Sehän hyväksyttiin vuonna 2013 ja neuvottelut seuraavaksi rahoituskehykseksi ovat nyt täysin käynnissä ja Euroopan parlamentti näkee vuoden 2020 talousarvion siltana kohti seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Nyt me katsomme siis jo pidemmälle kuin vain ensi vuoteen myös budjettivaliokunnassa ja tästä haluan kiittää esittelijöitämme Kardiassa, Valia ja Holmaier. He ovat tehneet aivan erinomaista työtä. Tosiaan ehdotus, joka hyväksyttiin budjettivaliokunnassa, pyrkii, pyrkii löytämään vastauksia moniin tulevaisuuden haasteisiin, jotka liittyvät äh, vaikkapa ilmastoon, äh, ilmaston suhteen, samoin tutkimuksen ja kehityksen suhteen, kun ajatellaan kestäviä tuotantotapoja ja kilpailukykyä. Tätä varten tarvitaan tukea samoin digitalisaatio ja nuorten tukeminen, sitten turvallisuus, maahanmuutto ja monet monet muut äärimmäisen tärkeät asiat ovat esityslistalla. No, kun nyt ajatellaan parlamentin 2020 budjettikantaa, niin itse osallistuin parlamentin neuvottelutiimiin ja tulen osallistumaan äh, jatkossa ja tulen puolustamaan johdonmukaisesti Euroopan parlamentin hyväksymää kantaa. Meidän on saatava aikaan sellainen äh, lopputulos, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja kansalaisten odotuksiin. Kiitos. Kiitokset ja seuraava puhuja on kollega Ferreira. Yksi minuutti puheaikaa, olkaa hyvä. Signor commissario, se Kiitos puhemies, komission jäsen. Päätöslauselma, josta me huomispäivänä äänestämme, toteaa, että nyt ollaan menemässä kohti monivuotisia rahoituskehyksiä. Tämä on sen alkua. Ja mikä tämä on todellakin on näin, alku näyttää huonolta. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys on riittämätön. Se on pienin koskaan. Se on perusperiaatteiltaan vin- vinossa se on vinoutunut ja vuodesta 2021 eteenpäin tilanne vain huomonee. Mikäli vain yksi prosentti jäsenvaltioiden PKTstä saadaan talousarvioita varten, niin silloin vain tästä yksi kolmas osa menee taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen kohesioon. Sotilasmenot, militarisoituminen ja muuta nostat jälleen päätään – me suhtaudumme tähän erittäin kielteisesti. Kaikki ei ole kuitenkaan täysin synkeä, synkeä. Mikäli jotkut me menevät läpi, saamme pieniä parannuksia aikaan, mutta todelliset konkreettiset parannukset, parannuksen nuorten kannalta tai pk-yritysten ja pilottihankkeiden kannalta tai ilmastonmuutoksen kannalta, äitien ja lasten terveyden kannalta ja niin poispäin. Nämä ovat kuitenkin ongelmia edelleenkin. Minuutti. Kiitoksia Seuraavaksi kollega Uurik, yksi minuutti puheaikaa. Hyvät kollegat, olen tutkinut tämän budjettiluonnoksen ja se, mikä kiinnitti erityisesti huomiota, on, että 10 miljardia euroa omistetaan jälleen byrokratiaille ja muulle tällaiseen hallinnolle. Ja jos, kun, ja jos sitä ajattelen, niin tämähän on naurettavaa pienten maiden kansalaisille. Slovakit esimerkiksi joutuvat tekemään töitä kymmenen vuotta saadakseen tämän byrokratian pyörimään yhden vuoden ajan. Minä en ymmärrä, miksi kaksi kertaa niin paljon on omistettu rahaa maahan muuttoasioille. Sitten Frontex 300 miljoonaa Turkille. Näyttää, että ette halua hallinnoida mitenkään siirtolaisuus, siirtolaisuusriisiä tai maahan, maahantulokriisiä, vaan sitä vain syvennetään ja vaikeutetaan ja syvennetään alueellisia eroja, koska itse asiassa maataloustuot menevät enimmäkseen suurille maille. Pienten Keski-Euroopan maiden viljelijöillä ei ole mahdollisuuksia kilpailla. He menevät konkurssiin ja tilat ja, ja, ja itse asiassa kaupat joutuvat tule, tuomaan maahan ruokaa ulkomailta. Enkä e, e, ihmettele, että he ovat Eurooppaa vastaan. Seuraavaksi edustaja Lewandowski, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Tässä talousarviomenettelyssä kyllä syntyy tällainen déjà vu-tunne, koska tämä vuosittainen menettely näyttää ihan samalta aina. Tässä nyt täytyy havaita, mitä tarpeita on, ja sitten neuvosto aivan automaattisesti jättää toteuttamatta omat suuntaviivansa. Ja sitten parlamentti tekee oman työnsä tänä vuonna 2,7 miljardia ilmastoa varten ja sovittelumenettelystä tulee kyllä mielenkiintoinen tänä vuonna. Minä olen sovitteluun, budjettisovitteluun osallistunut monta monta kertaa ja se, että se kestää kestämistään, ei kyllä tee hyvää EU-toimielinten maineelle. Edunsaajien pitäisi myös saada lisää ennakoitavuutta semminkin, kun nyt ollaan tekemässä talousarviota edellisen monitoisen rahoituskehyksen viimeiseksi vuodeksi. Itse olin mukana valmistelemassa tätä, tätä 14-20 rahoituskehystä ja kyllä meidän tulisi nyt jo käyttää vaikkapa artiklaa 15.3, jotta voimme tarjota enemmän joustavuutta. Kiitoksia. Ja sitten kollega Markes, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Komissaari Oettinger, ministeri. Budjettiehdotus, josta me tänään keskustelemme, on paljon pienempi kuin mitä me tarvitsemme. Tämä täytyy muuttaa. Seuraavien sadan päivän aikana komissio tulee Sadan siis päivän sisällä komissio esittelee ilmasto-ohjelmansa. Nyt tarvitaan oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraalia taloutta, joka perustuu kaikkein parhaimpiin sosiaalisen oikeuden normeihin haluaisin esittää aivan yksinkertaisen huomion. Me voimme aina ottaa opiksemme seuraavan kerran, kun laaditaan monivuotisia rahoituskehyksiä vuosille 2021-2027. Voidaan ottaa tästä opiksi. Se, mitä komissio on ehdottanut ja mitä neuvosto on sitten sanonut, on muuttunut uudenlaiseksi uudeksi talousarvioksi, joka on vielä matalampi kuin vuoden 2020 vuotuinen talousarvio. Tämän seuraus on se, että että on epärealistista kuvitella, että voisimme vastata odotuksiin ja lupauksiin, joita olemme antaneet. Neuvostossa on tehty poliittisia sitoumuksia. Neuvosto on sitoutunut poliittisiin tavoitteisiin, joten 2020 talousarvion yhteydessä pitää tehdä muutoksia. Tähän tarvitaan muutoksia, parmiten täytyy niitä voida tehdä ja sitä, kun ruvetaan puhumaan seuraavista rahoituskehyksistä, täytyy ottaa huomioon todelliset tarpeet ja myöskin parlamentin kanta asiassa. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Aje, yksi minuutti. Puhemies, kiitos. valtiosihteeri, komissaari, hyvät kollegat, huomispäivänä parlamentti pitää kiinni sitoumuksistaan. Euroopan unionin asettanut tavoiteksi antaa 20 prosenttia ilmastotoimiin seuraavissa rahoituskehyksissä. Nyt kuitenkin ollaan leikkaamassa varoita tarvitaan tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Tämä on ristiriita, joka jatkuvasti toistuu budjetissa joka ikinen vuosi. Jäsenvaltiot ottavat tärkeitä tehtäviä omakseen taistelu muutosta vastaan, vahvempi talouskilpailukyky, yritysten kilpailukyky, nuorten työllisyys. Saman aikaan kuitenkin nämä toimijat, samat toimijat neuvostossa sitä leikkaavat varoja ilmastonmuutoksen vastaista taistelusta pk-yrityksiltä ja nuorilta esimerkiksi nuoriso työttömyydestä. Arvon valtiosihteeri, komissaari, tämä ei voi jatkua tällainen peli. Meidän täytyy pistää suusäkkiä myöten budjetin yhteydessä. Jotkut maat jatku- melkein niin yksin rahoittavat unionin talousarvoja. Ei tämäkään käy. Nyt tarvitaan unionille omia varoja. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Vanna, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat. Me tarvitsemme vahvan EU-budjetin tulevaisuuden haasteita varten. Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpano, Euroopan sosiaaliunionin perustaminen ja nuorisotyöttömyyden torjuminen. Ei näitä suuria haasteita voi hoitaa kansallisella tasolla, eikä voi olla niin, että Euroopan taso saa yhä vähemmän rahaa tätä varten. Siksi vaadimme siirtymistä kohti omia varoja niin, että päästään tästä ikuisesta huutokaupasta jäsenvaltioiden kanssa. No niin, kaksi miljardia lisää ilmastotoimiin, 500 miljoonaa nuorisolle, meripelastusrahasto. Kuitenkin monia epä selvyksiä tässä talousarviossa vielä on. Edelleen puuttuu muun muassa sukupuolibudjetointi ja sukupuolten valtavirtaistaminen, vaikka kaikki EU-toimielimet ovat sitoutuneet niihin. Eli kyllä tässä tarvitaan enemmän tekoja sanojen sijaan. Itse olen sotilaallisesti puolueettoman maan edustaja ja juuri näinä aikoina, kun sosiaalisista painopistealueista säästetään, varusteluteollisuus saa valtavasti rahaa. Me tarvitsemme varustelun purkamista eikä sen vahvistamista. Kiitoksia. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és Önökön keresztül 500 millió európai. Kiitoksia. Ja tietenkin me jatkamme nyt keskustelua. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi omasta puolestani. Seuraavaksi edustaja 6ID-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Olemme tietoisia siitä, että 2020 talousarviossa kaiken kaikkiaan noin 170 miljardia euroa on pelissä. Se on veronmaksajien rahaa ja meidän täytyy olla taloudellisia ja säästäväisiä näiden rahojen suhteen. Se on meidän tehtävämme, siksi meidät tänne on valittu. Ja tietenkin on järkevää käyttää rahaa koulutukseen, tutkimukseen, myös petosten torjuntaan. Mutta jos ajatellaan näitä isoimpia budjettimenoeriä, jos niissä ei leikata, ei ole mitään pelivaraa näitä järkeviä ohjelmia varten. Ja siksi muistuttaisinkin ja vaatisin teiltä, että ajatelkaa vastuuta ja sitä vastuuta, joka teillä on kansan edustajina. Te olette vastuussa näiden rahojen käytöstä kansalaisten puolesta. Kiitoksia. Kiitokset teille ja seuraavaksi edustaja Kusmiuk ECR. Kolejnym etapie procedury budżetowej Kiitoksia puhemies, arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kun seurasin budjettivaliokunnan äänestyksiä yli tuhannesta muutosehdotuksesta, tarkistuksesta, niin nyt näemme, että maksusitoumukset ovat nousseet 2,7 miljoonaa euroa ja maksut ovat 160 miljardia euroa. Ja me ehdotamme, että, tai tässä on ehdotettu, nuorisotakuun varojen lisäämistä ja myöskin horisontti 2020 varojen lisäämistä. Ja sitten taas tuottajaorganisaatio varojen leikkaukset on torjuttu ja sitten taas Frontexille annettu lisävaroja. Haluaisin korostaa, että vaikka meillä on nyt enemmän rahaa maksujen, maksujen suorittamiseen, e, yli 5 miljardia euroa, niin 2020 vuoden budjetti on tämän hetkin, hetkisen kehyksen viimeinen budjetti. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä ei riitäkään kuitenkaan, koska kohesiopolitiikassa ja maaseudun kehittämispolitiikassa on pantu täytäntöön enemmän ohjelmia. Ja tämä talousarvioluonnos on aika konservatiivisella pohjalla, ja se tarkoittaa sitä, että me joudumme ehkä sellaisen tilanteen eteen jälleen, että maksut myöhästyvät jotka, jotka olivat aikaisemmin yli 30 miljardia euroa. Kiitoksia. Pyytäisin teitä kunnioittamaan teille myönnettyä puheaikaa. Seuraava puhuja. Kiitos. Eurooppalaiset markkinat tuovat eriarvoisuutta. Me tiedämme sen pääoma ne, joilla on pääomaa, ovat saaneet valtavasti hyötyä viime aikoina. Jotkut alueet ovat teollisuuden kannalta autiomaita ja työntekijöiden ja työnantajien välillä on kuilu. Viime vuosina joissakin maissa Liettuassa, Latviassa, Bulgariassa ja Romaniassa esimerkiksi on menetetty 15-20 prosenttia väestöstä. Tämä valtava määrä Belgiassa on nähty, mitä on tapahtunut terästeollisuudessa. Caterpillar ja ArcelorMittal ja teo- autoteollisuudet ovat kadonneet. Esimerkiksi Fordin toimis- vir- tehdas Gentistä katosi. Tämä, nämä eurooppalaiset varat ovat vain pieni laastari haavan päällä. Nyt nyt on kyse budjettimenettelystä ja toisaalta sosiaalisesti kirjallisista ongelmista. Nämä laskelmat eivät nyt ole hyvällä tolalla. Nyt tarvitaan siinä paljon enemmän kuin mitä nyt ollaan lupamassa. Kiitoksia ja seuraava puhuja, äh, eh, Riismok, sitoutumattomat. Kiitoksia. Eh, aina 1700-luvulta asti on perusteltu, että verotusta ei saisi olla ilman edustuksellisuutta. Ja minä todella toivon, että tämä on minun viimeinen tilaisuuteni puhua tässä äh, demokratiaa leikkivässä salissa. Minä todella toivon, että kansalaisten tahtoa kunnioitetaan, jos äh, UK lähtee tästä teknokratiasta lähitulevaisuudessa. Ei voi odottaa, että britti veronmaksajat jatkossa kustantavat aloitteita, joihin heillä ei ole mitään vaikutusvaltaa. 1990 äh, Delorille entinen brittipääministeri sanoi ei, ei, ei. Hän oli tuolloin oikeassa, äh, mitä tulee tähän Euroopan integraatioon. Ja minä sanon samaa budjettimaksuista lähtömme jälkeen. Usein äh, ne se yksi pikku asia, eli kansalaiset äh, unohdetaan, heidän rahojaan ei saa ryöstää. Äh, East Midlandsin äänestäjät haluavat lähteä ja demokratia on kunnioitettava. Kiitokset. Nyt muistuttaisin teitä kaikkia puheajoista minuutti kullakin. Kiitoksia. Seuraava puhuja on eh, edustaja Herbst. Olkaa hyvä. Ja äh, Näistä herrat on suorastaan humoristista, mikäli joku katsoo, että tämä parlamentti ei ole demokraattia, mutta puhutaanpa nyt tänään talousarviosta. Hyvät naiset ja herrat, jotka sanovat, että nyt on kyse pelkästään rahasta, ei kyse pelkästään siitä, kyse myös eurooppalaisesta lisäarvosta. Ja sen valta tämä jatkuvasti täytyy sanoa. Esimerkiksi Verkkojen Eurooppa-väline ja Horisontti 2020 kyselee siitä, että rahaa käytetään, vaan kyse on siitä, että asioita parempi hoitaa yhdessä kuin yksin. Esimerkiksi Galileo. En usko, että Suomi yksin pystyisi saamaan tällaisen satelliittijärjestelmän taivaalle ja Brexitin jälkeen. Iso-Britannia voi jatkossakin osallistua siihen, että tämä on mielekästä hoitaa asioita yhdessä, mutta mitään järkeä ei ole siinä, että sen jälkeen kun miljardin investointi, niin sitten nyt ryhdytään pikkumaisiksi ja ryhdytään miljoonista kiistelemään ja sitten koko tämä lisäarvo on vaarassa. Joten hoitakamme tai me yhdessä, että kyse on lisäarvoista. Esimerkkejä on valtavasti. Toinen seikka, että parlamentilta täytyy pitää sillä on tärkeä asia. Nyt ei riitä, että on maanantai puheita ensin ja sitten tiistaina kiistellään budjetista. Antisemitismistä voitaisiin myöskin puhua koulukirja voidaan kyllä toimittaa Palestiinaan, mutta ei sellaisia, jos on antisemitististä sisältöä. Meidän täytyy hoitaa tämä asia paremmin. Maanantaina ei saa puhua eri lailla kuin mitä tiistaina sitten tehdään. Parlamentissa täytyy toimia juuri tällä periaatteella. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Biedron ACT. Panie komisarzu, 513 milionów e, obywateli. 530 miljoonaa kansalaista täällä EU:ssa jälleen kerran odottavat EUn budjettia. Ja jälleen kerran he luottavat siihen ja laskevat sen varaan, että EUn arvot, jotka täällä on mainittu, sanottu otetaan huomioon, mutta myös tietyt periaatteet, niistä pidetään kiinni. Me poliitikot, jotka päätämme tulevaisuudesta, pidämme kiinni prioriteeteistamme ja nyt jälleen kerran valitettavasti kansalaiset joutuvat pettymään. Nämä prioriteetit, jotka olemme arvoneet, ne ar- ovat valinneet ja arvot, jotka olimme halunneet, niitä, niistä ei pidetä kiinni. Ja olen pahoillani, että joudun sanomaan, että tässä budjetissa jälleen kerran meillä ei ole tarpeeksi rahaa taistella ilmastokatastrofia vastaan Puolassa, jota edustan joka vuosi. 45 000 ihmistä kuolee jokais, joka vuosi Euroopassa keskikokoinen kaupunki ikään kuin katoaa maan päältä. Ja tässä budjetissa ei ole riittävästi rahaa luoda yhtäläisiä toimintaedellytyksiä nuorille. 40-50 prosenttia ihmisistä ei löydä työtä. Jos eilen puhuttiin radikalisoitumisesta, niin tässä sen alku juuri on. Tässä se syntyy. Haluaisin vedota teihin. Meidän pitäisi luoda sellaisia budjetteja tulevaisuudessa, jotka luovat tasapuoliset toimintaedellytykset. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Turvats Renew. Fru talman. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ensin pieni huomio siitä, mitä Rees Mogg juuri sanoi 1761 kansalainen Äh, siirtomaassa totesi äh, hämmennyksensä siihen, että äh, ei edustuksellisuutta, ei verotusta. Miksi hän sanoi näin? Koska brittiparlamentti verotti häntä. Eli teidän pitäisi ehkä tarkistaa tietonne historiasta. They have a checkered history, that's right. Sen Ja nyt ehkä voisin palata Äh, oman äidinkieleeni ruotsiin. Kun seitsemän vuotta sitten tuli Euroopan parlamentin jäseneksi, yritin ymmärtää tätä kummallista budjettia. Ensin tehdään lupauksia ja sitten luodaan alijäämä joka täytyy hoitaa monivuotisen rahoituskehyksen loppuvaiheessa ja näin me juuri nyt yritämme tehdä yhdessä valtio Suomen kanssa ja toivon, että valtiosihteeri Tiilikainen myös ymmärtää tämän monimutkaisen EU-budjetin ja ymmärtää sen, että hiukan rahaa lisää tarvitaan, mutta eiköhän Tiilikainen tämän ole ymmärtänyt. Kiitoksia. Kiitokset teille, kollega. Nyt olisi sinisen kortin kysymys teille edustaja Rees Sopiiko teille tämä kysymys? Well, uh, as an exception, I will Poikkeuksellisesti. Poikkeuksellisesti hyväksyn sinisen kortin noilta. Siinä tapauksessa kiinnittäisin arvoisan edustajan huomioon siihen, että hänellä on 30 sekuntia puheaikaa. Olkaa hyvä. Thank you for accepting. Um, and thank you for the history lesson. Kiitoksia, että hyväksyitte. Niin kyllähän me tunnemme oman maamme historian ja muistamme, että vuonna 1776 amerikkalaiset päättivät, että me olimme niin epäedustavia heidän etujensa suojaajina ja eh, demokratian suojaajina, They decided... että he päättivät lähteä. Voitteko kiistää sen konseptin, että Amerikka Amerikka on kukoistanut sen jälkeen, kun se on lähtenyt epädemokraattisesta unionista, liitosta. Viime aikoina äh, minä olen kovasti nauttinut Trumpin äh, twiittien äh, lukemisesta. En minä nyt ihan varma niiden kukoistamisesta kyllä ole. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi edustaja Daa. RE-ID-ryhmä. Presidente. Kiitoksia puhemies. Tämän päiväisessä keskustelussa keskustellaan budjetti kohdista ja mitenkä Euroopan veronmaksajien rahoja tulevina vuosina käytetään. Komissio puhuu solidaarisuudesta, sosiaalista inklusiosta ja vammaisten osallistamisesta, mutta luvut puhuvat puolestaan ihan muuta. Erasmus-ohjelmassa täytyy kiinnittää huomiota prosenttiosuuksiin eikä itse lukuihin semmoisena. 2014-2020 Erasmus-budjetti on 14,7 miljardin kokoinen ja siinä on vain pieni osuus osuus eh, vammaisten henkilöiden osallistamisen urheilun kautta, eli 0,8 prosenttia koko budjetista. Ja katsotaanpa sitten monivuotista rahoituskehitystä 2020-2027. Erasmuksella on 30 miljardin euron budjetti ja 500 000 urheilulla. siinä huomataan, että sosiaalisen inkluusion osuus on 1,8 prosenttia, prosenttia kokonaisbudjetista, joten kyllä voitte kuvitella, että mitenkä solidaarisuus näkyy pelkästään sanoissa eikä teoissa. Tämä ei ole pelkästään, tämä ei ole mitään rahoitusta, vaan tämä on vain almujen heittelyä. Tosanovski képviselőtársunk. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Tosanovski, olkaa hyvä. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. ITRE-valiokunnassa olen käsitellyt Euroopan erillisvirastoja. Yksi niistä vastaa Galileo-satelliittinavigointijärjestelmästä. Se on erittäin tärkeä hanke. Sen turvallisuuden yhteydessä täytyy pitää kiinni kaikkein korkeimmasta mahdollisista standardeista. Tämä erillisvirasto myöskin on laajentamassa kompetenssiaan. Siitä on tulossa EUn avaruusvirasto. Tämä Virasto on kuitenkin kärsinyt määrärahojen puutteesta jo pitkään. Silloin on annettu uusia teleliikennealaan liittyviä tehtäviä. Komissaari Oettinger, haluaisin kiittää teitä siitä, että meillä on ollut erinomaista yhteistyötä. Se on kestänyt pitkään. Toivon todella, että neuvottelut komission ja neuvoston kanssa onnistuvat lisäämään tämän viraston määrärahoja. A függetlenektől egy perc. Kiitoksia. Seuraavaksi Bullock ja sitoutumattomat. Olkaa hyvä minuutti. The EU budget for the... Rouva puhemies, EUn budjetti nel, ensi vuodelle vaatii noin 30 miljardin punnan osuuden UKlta. Yli kolme vuotta on kulunut siitä, että, siitä kun äänestimme UKssa lähtemisen puolesta. Johnson on sitouttanut UK maksamaan osuuksia 2020 vuonna tästä huolimatta. Ja sopimuksessa myös on kirjattu satoja miljardeja Euroopan investointipankin tukitoimille, jos se tuhoutuisi. Ja sitten tulliraja Irlannin merellä on siinä mukana. Ja tämä on selkeä asia siitä, osoitus siitä, että 2017 Irlannin tai äh, hallitus lausui tästä kantansa. UK on ei kuulu maksaa miljardia EUlle. Me olemme äänestäneet ja on ihan selvää sen perusteella, että Teresa Mayn ja Johnsonin ehdotukset eivät mene läpi parlamentissa. Silloin vain seitsemän 10,3 miljoonan kansalaisen demokraattinen tahto toteutuu, jos siinä tilanteessa lähdetään pois ovet paukkuen. Kiitoksia ja seuraavaksi kansanpuolueen Ressler, olkaa hyvä. Poistovana podpredsednice. Proračunje... Kiitoksia, varapuhemies. Talousarvio budjetti on kyllä tällainen ihmeellinen asia, joka tekee kaikista poliittisista lupauksista totta. Ja näin sitten investoiminen äh, uuden aikaiseen Eurooppaan ansaitsee huomiomme. Meidän tulisi tasoittaa Euroopan alueiden välisiä eroja budjetin kautta. Meidän on vastattava äänestäjiemme toiveisiin tämän monivuotisen rahoituskehyksen viimeisenä vuonna. Teknologian kehitys, ilmastonmuutos, demografiakehitys, kaikki vaativat huomiotamme. Erasmus Plus on yksi menestyksekkäimpiä eurooppalaisia ohjelmia. Sitä on tuettava. Tarvitaan lisää tukea yrittäjille, innovaatioille ja tutkimushankkeille. Kuitenkin on myös lisättävä turvallisuutta ja vastattava maahanmuuttohaasteeseen. Näin tämän talousarvion pohjalta voimme jatkaa vahvan solidaarisen Euroopan rakennustyötä. Euroopan, joka ajattelee myös tulevia sukupolvia eikä unohda myöskään menneisyyden onnistumisia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja John Howard S. E Kiitos puhemies. Odotan ilolla budjettineuvotteluita, joissa komissio toimii rehellisenä välittäjänä ja vihdoinkin saadaan selkeästi dokumentoitu sopimus vielä tänä vuonna, joka tekee selväksi sen, ja selväksi täytyy tehdä myöskin se, mikä tämä sopimus on, kun budjettiviranomaista täytyy tehdä hyvää yhteistyötä, mutta puhutaanpa nyt siitä, mistä nyt on kyse tässä talousarviossa. Monivuotisten rahoituskehysten osalta Euroopan unionin budjetti on vähemmässä 3,5 prosentilla Tämä suurin piirtein yksi prosentti BKTLstä. Muut julkiset menot yhdistyneessä kuningaskunnassa jotka menevät tämän yhden prosentin yli on 39 prosenttia, eli yksi 40 osa yhdessä kuningaskunnan menosta, koska olemme saaneet paljon enemmän aikaan yhdessä kuin mitä koskaan tulemme saamaan aikaan yksittäisenä jäsenvaltiona. Me tarvitsemme perustutkimusta, innovaatioita, investointeja näille alueille, jotka muistavat sen, että saadaan aikaan uudenkaista vihreää taloutta, joka pystyy vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteeseen riittävästi

Krak képviselőtársunk az ident. Kiitoksia teille ja seuraavaksi edustaja Krah ID-ryhmä. Se, mitä tässä nyt äh, koetaan, on se, että äh, Eurooppa äh, häviää kilpajuoksussa muita vauraita maailman alueita vastaan. Ja Euroopan parlamentissa kiistellään sitten sitä, että pitäisikö käyttää enemmän rahaa Äh, Välimeren laittoman äh, ihmissalakuljetustoiminnan äh, puolesta taikka ilmastotoimien, joiden vaikutukset eivät ole ollenkaan kiistattomia. Meidän täytyy kysyä itseltämme, mitä me tarjoamme Euroopan kansalaisille, ja tässä ei kyllä mielestäni tule keskustella siitä, miten ideologisille suosikkihankkeillemme pyrimme pumppaamaan rahaa tai väittää, että enemmän Eurooppaa toisi paremman elämän. Ei, se vaan vierannuttaa ihmiset yhä kauemmassa aivan ilmeistä on, että näissä toimielimissä asiat ovat pahasti pielessä ja meidän legitimiteettimme voidaan pelastaa vain, jos voimme keskittyä päätyä muuhun kuin ideologioihin ja vasemmistolaiseen haihatteluun. Ei, meidän on oltava vastuullisia paikallisten paikallistason puolesta. Neuvosto nyt on mielestäni lähempänä totuutta joka tapauksessa kuin tämä parlamentti, mitä budjettiin tulee. Kiitos. Kiitos. Niin, tällä olisi teille äh, sinisen kortin kysymys äh, Renewn edustajalta. Äh, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja? Kyllä, joten olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Voisitteko mahdollisesti esittää konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ei ole budjettirelevanttia. Olkaa hyvä, voitte vastata. Ja puoli minuuttia. No kiitos. Ilmastonmuutoskysymys äh, on asia, josta Eurooppa yksin ei ole vastuussa. Vaikka me lopettaisimme äh, hiilidioksidipäästöt, äh, pääsisimme nolla gramma tasoon, niin ei se mitään auttaisi eikä se, että ihminen mukaan on ilmastonmuutoksen aiheuttanut, ole myöskään varmaa. Eli miksi tehdä jotain, kun Yhdysvallat, Kiina, Intia eivät osallistuisi millään tavalla. Se on symbolista politiikkaa, joka menee työntekijöiden, perheiden selkänahasta ja tällaista me emme tue. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Brudzinski EKR. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Paljon kiitoksia puhemies, hyvät ministerit, arvoisa komissaari. Monet edellä puhuneet siteerasivat Konfutsea, Aristotelesta, kristillisyyden perustajaisiä, kristinuskon perustajaisiä ja juutalaisvastaisuuden vastainen taistelu mainittiin ja myöskin ilmaston puolesta taistelu vasta mainittiin, mutta meidän todella, todellakin pitäisi vaatia ensinnäkin Dionysiksen paluuta, koska tämähän on valtava teatteri, savun ja peilien teatteri Petteri, meidän pitäisi pyrkiä saada, a, saamaan aikaan kompromisseja. Vain yksi merkittävä aspekti tässä mainittiin ECR-kollegan suulla. Koko tässä teatterissa meidän ei pitäisi sallia itsemme viivytellä koko menettelyä, koska se aiheuttaisi merkittäviä haittoja ja menettelyjä, niin kuin on aikaisempina vuosina budjettimenettelyssä nähty. Joten että tämä valtava teatteriesitys pitäisi päättää aikanaan niin, että EUn kansalaiset saavat sellaisen tunteen, että edustamme heitä kunnolla ja hyvin. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Furore sitoutumattomat. Mikrofoni. Vai mikrofoni arvoisa Kiitoksia puhemies. Leikataan enemmän tuhlaamista ja sijoitetaan enemmän kansalaisiin. Tämä on välttämätöntä 2020 budjetin kannalta, jotta voitaisiin käyttää Euroopan varoja tehokkaasti. Viiden tähden liike tukee vankkumatta sitä, että varat palautetaan maanviljelijöillemme, tutkimukselle ja pienille ja keskisuurille yrityksille. Meidän täytyy katsoa siis tulevaisuuteen. Ja tästä syystä olisimme pitäneet parempana, että oltaisiin oltu rohkeampia, kun identifioitiin niitä ohjelmia, jotka toimivat ja niitä, jotka eivät tuo kansalaisille mitään etua. Ne, jotka tuovat lisäarvoa taloudellisella, ympäristön ja sosiaalisella tasolla, niin ne täytyy turvata. Ja usein kysytään, että no mistä ne rahat löytyvät. No aloitetaanpa hallintomenojen leikkaamisesta, neuvotelkaamme uusiksi toimitilojen vuokrat ja madalletaan komissaarioiden ja meppien palkkioita. Ja vielä viittaan tässä Turkin viimeaikaisiin tapahtumiin. Pysäyttäkäämme liittymistä valmistelevien Turkien, tukien maksaminen vastauksena Turkin kurdeihin kohdistamaan väkivaltaan. Kansalaiset katsovat suuntaamme. Kiitos seuraavaksi edustaja Kristoforu kansanpuolesta puolesta puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Me, rouva puhemies, olemme niitä, jotka uskovat vakaasti Euroopan unioniin. Me haluamme unionin, joka perustuu sosiaaliselle hyvinvoinnille, kasvulle ja kehitykselle. Mikä tämän haluamme toteuttaa, tarvitsemme riittävästi budjettivaroja. Ja näin ei tule tapahtumaan, mikäli teemme vain sokeasti leikkauksia eri budjettikohtiin seura- sellaisella tavalla, että meidän turvallisuutemme on uhattuna. Vahva Eurooppa on Eurooppa, joka pystyy pistämään kampoihin hyökkäyksille, jotka tulevat ulkoa päin. Mikäli Haluamme olla vahvoja. Tarvitsemme rahaa Horisontti 2020 ohjelmaan ja Erasmus Plussaan. Meidän täytyy tukea pk-yrityksiä, naisia ja maanviljelijöitä. Meidän täytyy tehdä asioita, joita tavalliset kansalaiset meitä, mieltä odottavat. Tätä varten täytyy saada rahoitusta sekä pienille että suurille, mukaan luettuna pienet maat, kuten minun maani Kypros. Nyt ei pitäisi antaa rahaa niille maille, jotka rikkovat ihmisoikeuksia, ei penniäkään, eikä myöskään Turkille, joka toimii aggressiivisesti muita kohtaan. 2019 vuotta kun elämme, meidän täytyy katsoa eteenpäin tulevaisuuteen ensi vuoteen, jolloin tullaan hyväksymään talousarvio, Talousarvio lähettää sellaisen viestin, että mikäli joku hyökkää jäsenvaltiota vastaan, hän voi, tällainen valtio voi vain odottaa että joutuu maksamaan tästä raskaan hinnan. Kiitän komissari Oettingeria siitä työstä, jota hän on tehnyt. Hän on erittäin ankarasti pyrkinyt laatimaan meille vahvan talousarvion huolimatta siitä, että neuvosto on niin ollut niin kovin vastahakoinen. Kiitokset. Seuraavaksi Renew, edustaja Gamu. 2020 talousarviossa kyse on erittäin keskeisistä hankkeista Euroopan tulevaisuutta ajatellen. Tämä tulee olemaan aivan ratkaiseva yhteisöllemme. Kyse on koulutuksesta, Kyse on Erasmus-ohjelman mukanaan tuomasta eurooppalaisesta yhteenkuuluvuudesta. Jokainen euro, joka näin käytetään tulevaisuuteen, on hyvä sijoitus. Kyse on myös syöpätutkimuksesta, joka koskee hyvin monia eurooppalaisia heidän arjessaan. Kyse on myös vahvistetusta oikeus- ja turvallisuusyhteistyöstä, ilmastonmuutoksen torjunnasta sekä ihan eksistentiaalisista uhista olemassaolollemme. Joka tapauksessa ähm, tärkeä asia on myös Euroopan tulevaisuutta pohtiva konferenssi. Unionin institutionaalista rakennetta on kyseenalaistettava ja uudistettava. Nyt on korkea aika tälle. Jos emme halua, että Eurooppa putoaa ikään kuin ajan kyydistä, meidän täytyy toimia. Jäsenvaltioiden täytyy huolehtia siitä, että nämä investoinnit toteutuvat. Kaikki muu olisi järkyttävä isku eurooppalaisille, kansalaisille, nuorille ja muille. Näitä resursseja tarvitaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustajat Sarnetski, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie ministrze, Arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, hyvät kollegat, Euroopan parlamentti omaa paljon vikoja, mutta kuitenkin sillä on yksi etu. Se on aina suuremman budjetin kannalla. Neuvostolla on paljon etuja, mutta yksi virhe tai vika. Nimittäin se aina käyttäytyy kuin, kuin äh, ahne, ahne henkilö, joka haluaa tehdä leikkauksia ja usein rik- rikkaissa maissa pitäisi olla enemmän empatiaa niitä maita kohtaan, jotka historiallista syistä eivät päässeet aikaisemmin mukaan eurooppalaisiin rakenteisiin, jotta olisivat voineet kehittää rikkauttaan. Joten me olemme kompromissin kannalla ECRnä katsomme, että kaikkein tärkeimmät politiikan alat pitäisi toimia hyvin, kohesio, maatalous. Mutta meidän keskustelumme on jotakin sellaista myös, joka tapahtuu tärkeämpien neuvottelujen edellä. Eli tämähän koskee tietenkin monivuotista rahoituskehystä. Kiitoksia seuraavaksi kollega Dobni sitoutumattomat. Puhemies, talousarvion valvontavaliokunnassa Brexit-puolue sai selville, että EU on käyttänyt väärin peruste 4 miljardia euroa vuoden 2018 talousarvion yhteydessä. Nyt halutaan sitten 700 miljoonan lisäys ja saman aikaan rahoja menetetty. Vielä pahempi juttu on se, että EUlla ei ole minkäänlaista keinoa tietää, minne 885 miljoonaa ulkomaista apua on mennyt. Järkyttävä myöskin kuulin, että Euroopan unionin talousarvio on täynnä entisten meppien vaatimuksia tai me ovat osallistuneet myöskin korruptioon ja muuhun nyt kun Brexit hämättää, meidän täytyy varmistaa, että ja nyt kun Iso-Britannia lähdössä, nyt aiotaan paisuttaa vielä entisestäänkin 3,8 miljard, 3,8 miljardin talousarviota ensi vuonna. Ja ehkä nyt pitäisi saada jonkinlainen kansallisten luottamus voitettua takaisin. Eikö nyt ole korkea aika, että ulkoinen tarkastelu otetaan tarkastamaan EUn talousarviota, koska puhemies emme voi luottaa Euroopan unioniin tuloverojamme ja ALV-tulojamme, koska ei mitään takuuta siitä, että tällä saadaan että Vain typerä vaan allekirjoittaisi vuoden 2020 talousarvion. Vain typerys sen hyväksyy. Would you please put on your headphone? Laittaisitteko kuulokkeet päähän, arvoisa edustaja, ja voisitteko kiinnittää huomiota? Täällä oli sinisen kortin kysymys teille. Hyväksyt Hyväksyttekö sen, että EPP Tsehovski esittää teille kysymyksen? Okay, but the member of the parliament has to accept. Eh, hyväksyttekö tämän? Kyllä, hyvä on. Kollego, děkuji vám za vaši odvahu akceptovat ode mě. Loistavaa kollegat. Kollegat, otitte urheasti vastaan puheeni. Todella inspiroitte minua upealla puheellanne, mutta yksi vika puheessanne on nimittäin te olette täysin irrallaan tosi seikoista. Kertoa minulle ihan spesifisti nyt, missä se 80 miljoonaa, jonka mainitsitte korruptiona haihtuneista rahoista, missä tuo aukko oikeaan on, sanokaa ihan suoraan, koska muuten sanon, että teidän puheenne oli vain vaalia edeltävää propagandaa. Kiitos. 30 seconds. Ja puoli minuuttia vastaus, aika olkaa hyvä.

Kiitoksia seuraavaksi kollega Gary Cano El mundo está cambiando. Kiitoksia puhemies. Maailma muuttuu ja meidän on muututtava, kun torjumme näitä haasteita. Valitettavasti neuvosto ehdottaa nyt leikkauksia äärimmäisen tärkeisiin kohteisiin Ilmastonmuutoksen torjunta esimerkiksi on äärimmäisen tärkeää kansalaisillemme ja kansalaistemme täytyy pärjätä digitalisoituneessa maailmassa, samoin yritystemme. Näissä tutkimus ja kehitys ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Tämä talousarvio, jota Euroopan parlamentti esittää, ja pyytäisin, että neuvosto vielä pohtii omaa kantaansa, kun äh, sovittelumenettely tässä alkaa. Me haluamme investoida Erasmukseen, Horisontti 2020, joka on yksi aivan keskeisiä tutkimusohjelmia unionissa. Samoin haluamme lisätä kahdella miljardilla ilmastonmuutoksen torjuntamenoja. Katsomme myös, että Europolin täytyy saada lisärahoitusta ylipäätään meidän on vastattava ihan eksplisiittisesti kansalaisten pyytöihin ja siksi Renew kannattaa tätä parlamentin budjettiehdotusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja, edustaja Overhard Nielsen, sitoutumattomat, olkaa hyvä. As I'm hopefully soon to be an ex... Toivon mukana olen pian entinen parlamentin jäsen. Voinkin antaa teille jotain neuvoja. Monet näkevät EUta